Rova Makovin väliaikainen mietintö Euroopan syyttäjän virastosta. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi neljäksi minuutiksi edustaja Makoveille. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Kiitos puhemies. Nyt tässä viime tunnin ajan puhuimme terrorismista. Mehän haluamme kaikki torjua terrorismia. Terrorismia levitetään myös petosten ja järjestetyn rikollisuuden kautta, että sitä rahoitetaan sillä, ja petosta tehdään myös EU-varoja kohtaan. Nyt on kyse petoksista, jotka kohdistuvat EUn veronmaksajien rahoihin. Kyse on 3-5 miljardista eurosta vuodessa, valtava summa. Tämä on nyt olettamus tämä lukema. Luultavasti todellisuudessa kyse on vielä isommasta määrästä. Nämä varat varastetaan, meidän varojamme varastetaan ja ne, niitä, ne eivät ole käytössä työpaikkoja varten. Tällä, nämä vaikutukset ovat kaikki seurausta siitä, että nykyään on valitettavasti niin, että Euroopan tasolla ei ole tehokasta mekanismia, jolla voitaisiin torjua Euroopan taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia. Petoksia tapahtuu, tai petokset käsitellään tällä hetkellä jäsenvaltion tasolla, ei EU-tasolla. Jotkut jäsenvaltiot tekevät tämän tehokkaasti ja torjuvat petoksia, jotka kohdistuvat EU-varoihin. Jotkut jäsenvaltiot taas eivät ole ollenkaan aktiivisia tai ovat hyvin tehottomia. Ne ovat huonoja toimissaan suoraan sanoen. Nämä erot petosten, petoksista syyttäjäseen panossa jäsenvaltioissa, nämä erot johtavat siihen, että meidän pitää perustaa Euroopan syyttäjän virasto, jotta EUn varoihin kohdistuvat petokset voidaan torjua paremmin. Siksi juuri me tarvitsemme tämän Euroopan syyttäjän viraston. Tällaisen viraston seuraus olisi se, että EU-varojen kohdistuvat petokset tutkittaisiin tehokkaammin ja niitä torjuttaisiin enemmän laajamittaisemmin ja varoja voitaisiin periä takaisin. Se tarkoittaisi sitä, että varoja virtaisi paljon paremmin takaisin budjet talousarvioon. Tässä on kyse kansalaisten varoista. Me täällä EU-toimielimissä olemme EUn veronmaksajien varojen vartioita ja juuri tästä syystä meidän pitää puoltaa syyttäjän virastoa tapahtua alusta loppuun asti ja ne, jotka tekevät petoksia ja kavaltavat EU-varoja, niin heidät pitää asettaa syytteeseen. Me tarvitsemme tätä Euroopan syyttäjien virastoa jossa pitäisi toimia erikoistuneita syyttäjiä, jotka ovat siis erikoistuneet petoksen torjuntaan. Jotkut sitten tekisivät töitä keskusvirastossa, toiset taas jäsen, itse jäsenvaltioissa, toiset kuuluisivat siis tähän Euroopan syyteenvirastoon jäsenvaltioissa hoitaisivat näitä samoja tehtäviä. Miten petosten torjunta voitaisiin siis koordinoida paremmin. Jos haluamme torjua rikosjärjestöä, joka kavaltaa EU-varoja monissa EU-jäsenvaltioissa, miten voisimme tähän puuttua muulla tavalla kuin EU-tasolla? Jäsenvaltioiden pitää tehdä joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti yhteistyötä jotta nämä petoksia tekevät järjestöt voidaan panna syytteeseen. kysyn siitä, että aina tehtäisiin tutkinta myös jäsenvaltioissa jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaan. Ja tietysti epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeudet turvattaisiin. Kiitos. Kiitoksia Makovei ja seuraavaksi sitten komission edustaja Tova Jurva. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Makoveita ja kaikkia varo- varjoesittelijöitä heidän intensiivistä työstään tämän asian tiimoilta. Velkainen mietintö määrittelee Euroopan parlamentin kannan äärimmäisen selkeällä tavalla. Olen tyytyväinen koska teksti tukee komission kokonaisvaltaista tavoitetta luoda eurooppalainen syyttäjän virasto, joka pystyy tekemään saman aikaan merkittävän eron petoksen vastaisessa taistelussa petosten, joka kohdistuu Euroopan, kohdistuu Euroopan talousarvion, oli sitoutunut viraston perustamiseen vuotta 2016 mennessä. Virasto pystyy merkittävältä muuttamaan sitä, kuinka unionin taruisiin etuihin, intresseihin koskevia rikoksia tutkitaan ja niin puututaan. Neuvottelut ovat edelleenkin kesken neuvostossa ja neuvottelut ovat hyvin visaisia. Vielä ei ole päästy tavoitteeseen. Me pyrimme ankarasti varmistamaan syytteen viraston riippumattomuuden ja toiminnan tehokkuuden. Tästä lähtien käytän virastosta lyhennettä EPO. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää teitä erittäin objektiivisesta ja selkeästä avoimesta nimitysmenettelystä EPON jäsenten osalta. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme selkeät säännöt, jotka liittyvät kansalliseen toimivaltaan ja myöskin niin vahvoihin toimivaltuuksiin, joita EPOlle annetaan. EPOn työn täytyisi organisoida sellaisella tavalla, että kriteerit ovat objektiiviset ja työmenettelyt täytyy saattaa yhteensopiviksi perusoikeuskirjan Euroopan ihmisoikeusylössopimuksen ja muiden säädösten kanssa. Meidän pitää mielemme avoimina mitään tapausta tai mitään val- valmista kaavaa ei toimintaa varten ei ole. Mitään valmiita ratkaisuja ei ole, jota voitaisiin tässä yhteydessä vain monesta. Komissio tietty epäilyksen sen suhteen, onko räätelyttävä tutkimus regiimi sellainen, että EPOn pitäisi tässä noudattaa eurooppalaisen eh, tutkimusmääräyksen eurooppalaista tutkimusmäärästä koskevan direktiivin säännöksiä. Oikeusalan yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on yksi lisäarvoa tuova tärkeä väline. EPON, EPO on kuitenkin yksittäinen virasto, erillinen virasto. Tarkoitus on tutkia Euroopan, talousarvion kohdistuvia petoksia ja johtaa sy- näiden suhteen ryhtyä näiden suhteen syytetoimiin, rajat ylittävä tutkinta täytyy varmistaa siten, että kunnitetaan menettelytapaoikeuksia ja perusoikeuskirjaa. Lisäksi operatiivisia tarpeita täytyy pystyä toteuttamaan ja tässä täytyy toimia eri tavalla kuin perinteisesti hallitusten välisessä yhteistyössä on tehty yritystä, mitä tulee perusteisiin, joilla voidaan oikeudellinen, oikeuden antama lupa kiistää tai kieltäytyä antamasta sitä EPO tulee toimimaan erillisen eurooppalaisena virastona, joten tässä toivotaan, että mitään kaksinkertaista työtä jouduta tekemään silloin, kun on kyse oikeuden antamista luvista ja tutkintamääräyksistä. Samantyyppinen kysymys liittyy siihen, miten Euroopan yhteisön on varmistaa sitä, että kaikkia EPOn liittyviä, EPOn liittyviä lainsäädäntöaloitteita voidaan asettaa oikeusvalvonnan alle. Kyse on kyse on ei niinkään kymmenistä, vaan jopa sadoista ja taikka tuhansista tapauksista vuosittain. Perussopimus mahdollistaa sen, että voidaan luoda erityinen järjestelmä, joka mukautuu EPPOn erityisiin tarpeisiin. Mitä me, mitä me olemme ehdottaneet täysin kunnioittaa oikeutta oikeussuojaan tehokkaiseen sellaiseen ja myöskin ottaa huomioon täysin Euroopan yhteisen tuomioistuimen aseman kaikkein korkeimpana, ylimpänä unionin lain tulkitsijana. Kiitos. Thank you, Commissioner. Our next... Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi oikeudellisten asioiden valiokunnan nimissä yksi minuutti, herra Negrescu. Mă bucur că acest raport privind crearea biroului Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin olin iloinen, että tämä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja hyväksytään ja oikeudellisten asioiden valiokunnan nimissä minä annoin lausunnon tähän. Haluaisin kiittää että siitä, että hyvin nopeasti tämä mietintö hyväksyttiin niin, että voidaan luoda tämä virasto, jonka avulla voidaan torjua eurooppalaisiin varoihin kohdistuvia petoksia, väärinkäytöksiä. Valitettavasti kaikkia meidän näkemyksiä me ei otettu huomioon loppumietinnössä. Ensinnäkin eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen riippumattomuus ja kaikkien sen työntekijöiden riippumus riippumattomuus kansallisista poliittisista tahoista. Ensin, toiseksikin täytyy taata yksilöiden vapaus ja riippumattomuus. Ja kolmanneksi täytyy korostaa tämän viraston roolia myös rajat ylittävän rikollisuuden tor- torjunnassa. Minä puolisin kuitenkin tätä ö, mietintöä, koska uskon, että Eurooppalainen syyttäjävirasto tekee korruptiovastaista to- toiminnasta paljon tehokkaampaa. Kiitoksia. Seuraavaksi aloitamme ryhmän puheenvuoroilla Rouva Kreisille puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Me käymme keskustelua hyvin tärkeästä aiheesta ja tärkein eh, keskustelukumppani puuttuu, nimittäin neuvosto. Miksi Latvian puheenjohtajavaltio näin tärkeässä keskustelussa puuttuu? Meitä vain kuullaan ja neuvosto on päätöksentekijä. Miksi neuvosto ei tule tällaiseen keskusteluun mukaan? Haluaisin sanoa teille, että tämä ehdotus Euroopan syyttäjän virastosta ei ole neuvoston keskustelussa ollenkaan ollut riittävä. Me, meidän pitää nyt valitettavasti muistuttaa neuvostoa siitä, että me tarvitsemme tehokkaan viraston. Viraston pitää tehdä juuri se, mikä on tarpeen, nimittäin torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Olen pettynyt, sillä minä olen yhteisesittelijä tässä tämän syteen viraston talousarvioasioissa ja meidän neuvottelumme ovat olleet hyvin vaikeita. Juuri tällä alalla EU-tasolle ei haluta siirtää valtuuksia, vaikka juuri tällaiset toimet olisivat tehokkaita. Tämä parlamentti ei aio sellaista ehdotusta hyväksyä, jossa ALV-vero on jätetty pois. Meidän pitää Ota huomioon, että jäsenvaltiot eivät ole hoitaneet tehtäviänsä tällä alalla. Tämä syyttäjänviraston ehdotus on kyllä nyt hyvin dramaattisessa tilassa ja meidän pitäisi saada neuvosto puhumaan meidän kanssamme tästä asiasta. Kiitos. Thank you. Will you accept a blue... Kiitoksia. Hyväksyttekö Rova Kräsle sinisen kortin kysymyksen? Kyllä, on selvä. Eli edustaja Marstrop, olkaa hyvä. Rova Kräsle, pidän hyvänä sitä, että mikäli oikein ymmärsin, teillä periaatteessa hylkäämässä syyteen virastoa. Mutta mikäli oikein ymmärsin, te katsotte, että hylkätään siksi, että ette halua rajat ylittävän rikollisuuden vastaista taistelua. Katsotteko te, että rajat ylittävää rikollisuutta varten tarvitaan ä, äh, toimia, mikä, koska EU ei ole maa, niin ei silloin voi tällaista Staatsanwalt valtiollista syyttäjä perustaa. Ei ole, ei mikään valtio, eikä sitten voi olla tässä Shatsan eli eli äh, tällaista syyttäjäviranomaista, joka pystyy sitä siihen tapasin puuttumaan. Hyvä Rova von Stois. Minä puollan Euroopan syyttäjän perustuu Lissabonin sopimukseen. Sillä on siellä oikeusperusta. Tämä syyttäjävirasto tulee o, o, tulemaan. Ja me tarvitsemme myös pääsyyttäjän. Pääsyyttäjä tarvitaan, oli sitten kyse valtiosta tai ei. Tämä tarvitaan rajat ylittävän rikollisuuden takia. Kiitoksia kollegat. Minulla on vielä muitakin sinisen kortin pyyntöjä. Yksi per puhuja hyväksyn. Aina ei tarvita tällaista sinistä korttia. Seuraavaksi kolme minuuttia edustaja Kaufmann. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen miten korkea tämä nämä vahingot vuosittain ovat EU-talousarviossa ja miten korkeita vahingot ovat täten siis EU-veronmaksajille. Tätä summaa emme tiedä tarkalleen, 500 miljoonaa euroa tai 2-3 miljardia euroa, nämä ovat arvioita, mutta varmaa on se, että jäsenvaltiot eivät ole hoitaneet syytteeseenpanoa näissä petostapauksissa. Tämä, tätä taustaa vasten on tarpeen, että luodaan Euroopan syyttäjän virasto todellakin niin kuin Lissabonin sopimuksessa on määrätty ja Rova von Stoisen voi sieltä lukea vielä. Ja tämän syyttäjän viraston pitää aloittaa toimintansa Rikokset EUn talousarviota kohtaan, jotka ovat usein rajat ylittäviä, pitää torjua päättäväisesti. Nämä eivät ole mitään herrasmiesrikoksia. EUn pitää toimia omassa, oman edunsa, etunsa takia ja kansalaisten edun takia. Meidän ryhmämme puoltaa Euroopan syyttäjän viraston perustamista. Periaatteessa oli tär, se olisi tärkeä askel, kun haluamme suojella EUn taloudellisia etuja ja se olisi samalla tärkeä askel, kun luomme eurooppalaista oikeusaluetta. Tällä hetkellä jäsenvaltiot neuvottelevat syyttäjän viraston luomisesta ja neuvoston pitää lopuksi tehdä yksimielinen päätös. Valitettavasti parlamentti ei ole yhteispäätösmenettelyn kautta osallistettuna tähän, mutta neuvoston pitää tietää, vaikka neuvosto ei olekaan täällä tänään paikalla, neuvoston pitää tietää, että neuvosto tarvitsee silti tämän parlamentin hyväksynnän. tästä syystä tämä mietintö, josta puhumme tänään, tulee oikeaan aikaan, sillä se lähettää jäsenvaltiolle selkeän viestin jäsenvaltioille ja niiden neuvotteluille. Haluaisin yhden asian sanoa avointa shekkiä me emme jäsenvaltioille anna neuvotteluihin. Me haluamme Euroopan syyteenviraston, joka on riippumaton, riippumaton kaikenlaisesta jäsenvaltioiden vaikutuksesta. Me tarvitsemme läpinäkyvää valintaprosessia syyttäjille. Parlamentti pitää lisäksi osallistaa, kun Euroopan pääsyyttäjä ja Euroopan syyttäjät valitaan. Toiseksi me haluamme selkeät toimivaltajaot Euroopan syyttäjän viraston ja kansallisten syyttäjän virastojen välillä. Kolmanneksi viraston pitää voida tehdä tehokkaasti töitä, mutta yhtä tärkeää vähintäänkin on se, että prosessiaalioikeudet, syytettyjen ja epäiltyjen prosessiaalioikeudet eivät joudu tässä kyseenalaiseksi. Ja lisäksi tietosuojan taso pitää olla korkea. Me emme ole sitä mieltä, että Euroopan syyttäjän toimi voisi olla tällainen sivutoimi. Ei, näin, näin ei voida toimia. Me siis aiomme tarkkailla aikooko neuvosto hyväksyä nämä ehdotuksemme. Ja tästä siis riippuu meidän hyväksyntämme loppujen lopuksi. Kiitos. Kaufman, have... Kiitoksia Rova Kaufman. Ja puna, äh, sininen kortti on teille esitetty taas. Kuten sanoin, minä annan vain yhden sinisen kortin puheenvuoron. Hyväksyttekö Jurupilta tämän? Hyvä. 30 sekuntia. Unia Europejska nie dysponuje żadnymi własnymi pieniędzmi. Kiitoksia puhemies. Oikeastaan kyse on EUn talousarviosta, veronmaksajien rahoista, jotka jäsenvaltioiden kautta toimitaan Euroopan unionille. Ettekö te pelkää, että tästä saattaa tulla ongelmia, koska tässä tehdään ero eurooppalaisen syyttäjän ja kansallisen syyttäjän välille. Eikö tässä ole vaarana, että Euroopan syyttäjän viraston perustaminen johtaa uuteen vallan keskittämiseen. Kollega, tämä on aivan päinvastoin. Viime vuosien kokemus osoittaa, että näin ei ole tapahtunut ja Rova Makoveikin tämän jo sanoi, että monet jäsenvaltiot eivät ole toimineet tehokkaasti ja, ja petokset ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja, rahallisia vahinkoja ja siksi me haluamme perustaa syyttäjän viraston. Ja Minäkin olin tällöin, tuolloin käsittelemässä tätä perustuslakikonventtia ja todellakin Euroopan syyttäjävirasto, me tarvitsemme tässä tilanteessa sen. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti very much. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että petoks, petosten torjunnan täytyy olla poliittinen prioriteetti. Petokset ja korruptio heikentävät demokratiaa ja vapauksia. Meidän täytyy keskittyä siihen, että pannaan täytäntöön ja vahvistetaan jo olemassa olevia välineitä, Olafia, Eurojustia, Europolia, EAUta. Ja PIF-direktiiviä meidän ei pitäisi enää lisävaroja käyttää tähän ja menettää kansallista suvereniteettia, vaan komission pitäisi panna täytäntöön sitä, mitä on jo käytössä. Kaikista parasta petosten torjunta on se, että petoksia ei pääsisi tapahtumaankaan. Me olemme kaikki yhtä mieltä tästä. Tämä voidaan tehdä yksinkertaistamalla eri talousarvion sektoriluokkien säännöksiä toinen uusi lainsäädäntö, uusi virasto, uusi yksi, koko sopii kaikille. Politiikka ei ole mitenkään paras mahdollinen ratkaisu. Kiitos. Sure. Kiitoksia herra Kirkhope ja hyväksyttekö sinisen kortin? Thank you. Uh, Mr. Jakovic. Edustaja Jakovic. Zahvaljujem se gospodinu što je prihvatio plavu kartu. Kiitos. Kiitos, että hyväksytte sinisen kortin. Kysymykseni kuuluu seuraavasti. Nämä, kuka valvoo näitä EU-varoja? Ei pelkästään jäsenvaltioissa, mutta myös kolmansissa valtioissa, esimerkiksi sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka ovat jäsenehdokasmaita, sielläkin rahoitetaan projekteja. Ja nyt vielä kysymykseni Rova Makoveille, onko nyt oikein, että rahojen antajalla on oikeus valvoa, miten varat ovat käytetty ja antaa sanktioita, jos varoja ei ole käytetty oikein. Uh, ja herra Kirkhopeille tämä kysymys. My remarks that we already... No, minähän sanoin jo, että meillä on jo paljon käytettävissä olevia virastoja. Minä olisin ensimmäinen, joka kritisoisi näitä virastoja. Minä säännönmukaisesti kritisoin niitä, koska mielestäni ne eivät aina tee sitä työtä, joka niille on annettu. Tietysti eurooppalaisten varojen ja resurssien suojelu on ihan tärkeä asia, mutta en sano kuitenkaan, että tämä nimenomainen ajatus uudesta syyttäjävirastosta mitään uutta toisi niihin tarpeisiin ja kykyihin, joita näillä virastoilla on omien velvoitteidensa täyttämiseen. Meidän täytyy keskittyä siihen, mitä meillä on, ja hoitaa nämä tehtävät hyvin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Michel, kaksi minuuttia. Oui, madame rouva puhemies. Kun me hyväksymme tämän mietinnön, Euroopan parlamentti lähettää vahvan viestin neuvostolle, koska me sanomme kyllä eurooppalaiselle syytteelle, mutta ei byrokraattiselle rakenteelle, joka on kallis, tehoton ja on riippuvainen jäsenvaltioista. Herra Kirkhope, tässä on suverenisuuden periaate. Taistelu petoksia vastaan on tarpeellista. Tässä täytyy varmistaa se, että äh, liian että enää ei rankaisematta pysty petoksiin ryhtymään. Liian usein näin on asianlaita. Ja nyt ei pidä luottaa pelkästään jäsenvaltioiden hyvän tahtoon. Eurooppalainen syyttäjän virasto antaa unionille kunnianhimoiset välineet, mutta ei tällä kaksinkertaista työtä. Nyt äh, ei enää voi toimia sellaisella tavalla, että äh, julkisesti tehdään jotakin ja sitten kulissien tekee jotakin muuta. Euroopan syyttäjän virasto mahdollistaa sen, että todellista lisää arvoa saadaan aikaan. No, iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on ottamassa käyttöön tässä mietinnössä, toimijatko me hyvään suuntaan. Itsenäisyys, riippumattomuus, Rova Kaufman, tämä totesikin, on tarpeellista silloin, kun nimitetään myöskin yleinen syyttäjä eurooppalainen syyttäjän virasto täytyy luoda rakenteeltaan sellaiseksi, että siellä on todellisia syyttäjiä, joilla on todellista valtaa. Muistuttaisin neuvostoa siitä, että Euroopan parlamentilla on tässä asiassa viimeinen sana sanottavanaan, ja on vain oikein ja kohtuullista, että neuvosto myöskin ottaa huomioon parlamentin näkemyksen asiassa. Thank you. Kiitokset, herra Michel. Ja sininen kortti teille, herra Ujadovskilta. Mutta ette taida istua oikealla paikallanne siellä, joten on hankala saada teidän nimenne oikein. Herra Michel, hyväksyttekö sinisen kortin? Kiitoksia. Sitten puoli minuuttia kysymysaikaa. Trochę się dziwię, że w tych głosach, także w głosie e, pana posła. Kiitos. E, tak daleko Kiitoksia nyt kun olen kuullut näitä puheenvuoroja, eritoten herra Michelin puheenvuoroa, niin o, todella kovasti on epäluottamusta jäsenvaltioita ja niiden oikeusjärjestelmää kohtaan. Minä haluaisin esittää teille konkreettisesti seuraavan kysymyksen. Tämä asetus, joka liittyy eurooppalaiseen syyttäjäviranomaiseen, sitä ei voida ratifioida ilman kaikkien jäsenvaltioiden ö, hyväksymistä. Jos te puolatte näin kes valtaista ratkaisua, joka osoittaa paljon epäluottamusta jäsenvaltioita kohtaan. So. Anteeksi, minun täytyy nyt olla tiukkana. 30 sekuntia on puheaikaa. Minun pitää olla äh, nyt hyvin ankara tässä asiassa. I'm really sorry. Antakaa minun vielä lopettaa kysymykseni. Olen pahoillani, mutta kaikki saavat 30 sekuntia puheaikaa ja tämä tiesitte kun aloititte. En tiedä, herra Michel, saitteko ymmärrettyä tuon kysymyksen? Kysymys liittyy siihen, olenko epäluuloinen jäsenvaltioiden suhteen. Minä suhtaudun epäluuloisesti joihinkin jäsenvaltioihin. Tämä on selvää, koska kokonainen joukko asioita, jotka liittyvät petoksiin, on edelleenkin valtioiden pelikentällä ja valtioita odotetaan toimimaan näiden suhteen. Kus Usein kuitenkin mailla on omat visionsa ja omat lehmänsä ojassa ja oma suverenisuutensa. Ja nyt on mahdollista, että jotkut kepuolikonstein ryhtyneet tästä pääsevät täysin rankaisematta. Ja oikeuskäytäntö tämän oikeudellista toimia tarvitaan. Kiitoksia. Todellakin me kilpailemme ajan kanssa tässä ja vain 30 sekuntia per puhuja. Seuraavaksi yksi minuutti ja edustaja Kari. Jeg er Kiitos puhemies. Minun mielestäni on uskomatonta, että ehdotuksessa sanotaan, että 11 jäsenvaltiota ovat käyttäneet keltaista korttia, sillä on rikottu tosiasuusperiaatetta ja asiat ovat menneet liian pitkälle. Jäsenvaltioiden on vaikea asettaa prioriteetteja, kun ne käsittelevät eri rikoksia. Meidän pitäisi muistaa, että me emme puhu tässä pelkästään yhteistyöstä syyteen virastojen ja jäsenvaltioiden välillä ei, vaan me puhumme tässä Euroopan syyttäjänvirastosta, jolla on yksinomaista toimivaltaa. Euroopan syyttäjänvirasto voisi siis mennä paljon pidemmälle kuin mihin yksittäisillä jäsenvaltioilla on oikeus tai mahdollisuus. Meidän pitäisi torjua tätä, tämä koko ehdotus. Kiitoksia sitten yksi minuutti edustaja Albrecht. Kiitos puhemies. Ensinnäkin lämpimät kiitokset esittelijälle Rova Makoveille hänen ankarasta työstään. On aivan oikein, että nyt meillä on tulos väliaikaiseen mietinnön yhteydessä, joka toimitaan neuvostolle. Parlamentti ei ole tässä yhteispäätösmenettelyssä, vaan loppujen parlamentti sanoo kyllä tai ei. Viesti on täysin selkeä. Mikäli jäsenvaltiot ja jälleen kerran eivät ole edustettuina täällä täysistunnossa, tämä tarkoittaa sitä, että mikäli neuvosto ei suostu ottamaan meidän näkemysten huomioon, silloin emme näy hyväksyntäämme, hyväksyntäämme syyttäjäviraston jäsenvaltion täytyy ymmärtää tämä tietää. Sitä tulee selväksi se suuri enemmistö on jo pitkään vaatinut syyttäjän viraston perustamista ja tästä pidämme kiinni, mutta olosuhteiden täytyy olla asianmukaisia. Tähän kuuluu ensinnäkin yhtenäiset yhtenäiset säännöt, luotettavat sellaiset ja selkeä toimivalta jako. Sitten syyttäjänvirasto voi ryhtyä toimeen. There is a blue card. Kiitoksia. Van Storsilta sinisen kortin kysymys teille. Hyväksyttekö sen? Kiitos. Seconds, please. Ja puoli minuuttia. Me olemme tyytyväisiä Euroopan syyttäjäviraston luomiseen, sillä jäsenvaltioissa on ongelmia puuttua EU-varoihin kohdistuviin petoksiin. Onko oikein, että jäsenvaltioissa on eh, että onko oikein, että jos jäsenvaltiossa on ongelmia, niin sitten luodaan tällainen EU-tason virasto, joka ei ole yhteyksissä yhteenkään valtioon. En ymmärrä, miten voitte tätä puoltaa. Tämähän loukkaa valtioiden itsemääräämisoikeutta. Tämä on todellakin ankara loukkaus itsemääräämisoikeuden kohteen, kohteen ja puolen minuutin vastaus. van Storch. Kysymykseni osoittaa, kuinka te ette tiedä paljonkaan valtiollisesta oikeudesta. Meillä on valtiollisia rakenteita Euroopan ja kansallisella tasolla. Euroopan unioni on luotu suverenisyyden paloille me otamme yhteensä vastuuta asioista ja sama pätee myöskin kansainvälisellä tasolla. Vai väitettekö te, että kun on kyse kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, jossa on oma syyttäjänsä, on askel taaksepäin ja puuttuu jollakin tavalla valtioiden suverensuuteen? Ei, pikemminkin tämä edistystä ja juuri siksi on oikein mennä juuri tälle tielle. Our next speaker for one minute. Kiitoksia seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Ferrara. Grazie, presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Korruption torjunta ja rikollisuuden torjunta ja sen varmistaminen, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti, on osa poliittista agendaa ja olen hyvin iloinen tästä ehdotuksesta riippumattomaksi Euroopan syyttäjäviranomaiseksi. Se on riippumaton politiikasta ja se eh, puuttuu niihin ongelmiin, jotka liittyvät verovarojen väärinkäytöksiin. Tehokas eurooppalainen syyttäjävirasto tarvitsee vahvan oikeusperusta, jotta se voisi toimia. Ja toivomme kovasti, että tämä päätös hyväksytään mahdollisimman pian ja että tässä toimi, toimenkuvan otettaisiin myös ALV-petokset huomioon. Tämä on erittäin tärkeää niin, että tässä syyttäjäviraston tehtävissä olisi, sen tehtäviin kuuluisi hyvin monia eri asioita sopimuksen artiklan 86 mukaisesti ja järjestäytynyt rikollisuus ja mafia myös kuuluisivat toimivaltuuksiin. yksi minuutti edustaja Filippo. Petit pas, Bruxelles propose... Tässä on pääsi emetelemään pikkuhiljaa Bryssel etenee ja aikoo perustaa syytteen viraston, joka puuttuu jäsenvaltion oikeusjärjestelmiin. Ja kyse on niin sanotusta Euroopasta oikeudesta, josta tulee merkittävän painoarvoltaan kuin kansallinen oikeus. Tämä on ylikansallista oikeutta. Ranskan oikeudet ja kaikki kansallisten valtioiden oikeudet tässä ovat loukattuina. Kyse on jäsenvaltioiden yksin oikeuteen, yksin oikeuden piirin kuulusta asiasta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kansalaiset ei saa lähteä, jättää yksin suhteessa toimielimiin. Tässä pitäisi pikemminkin peräänkuuluttaa demokratiaa ja estää sen rapautumista Kuten Erende Kuru on todennut, Ranskan kansallisten nimissä haluan tässä toimia. Rikolliset pääsevät helposti Euroopan maasta toiseen. Meidän täytyy vain nyt saada rajat aikaan ja antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuudet tehdä parempaa yhteistyötä. Euroopan syyttäjän virasto tulisi muodostuisi byrokraattisesti hirviöksi ja se on epädemokraattinen ja aivan turha laitos. Thank you. A blue card. Kiitoksia. Sininen, sinisen kortin kysymys äh, Rani Kreskulta teille. Hyväksyttekö sen? Euh, euh, Kiitoksia. Minä kuulin teidän puheenvuoronne ja Romaniassa ja Bulgariassa on hyvät yhteistyö- ja varmennusmekanismit ja meidän täytyy vahvistaa oikeuslaitostamme, mutta oikeuslaitoksella ei ole politiikka, se ei ole poliittinen eikä sillä ole kansallisuutta. Uskotteko te, että oikeudella on kansallisuus? Minä en usko. Mikä teidän käsityksenne on tästä asiasta? Uskotteko te, että eurooppalaisella tasolla ei voida antaa oikeutta asianmukaisella tavalla? No en. Minä uskon, että oikeuslaitos kuuluu samalla tavalla kuin rajat ja lainsäädäntö ja valuutta. Ne kuuluvat ennen kaikkea kansallisvaltiolle. Meillä ei ole eurooppalaista kansaa, eikä voi olla eurooppalaista ö, oikeutta, eikä ylikansallista eurooppalaista rahaa ja niin edelleen. Tämä on tähdellinen elementti, joka liittyy kansan ja valtion suvereniteettiin. Ja puhemies keskeyttää. 30 sekuntia on kulunut. Our next speaker for one and a Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Sver. Najprej čestitke poročevalki Moniki Makovei. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Makoveita hyvästä työstä tämän asian eteen. On historiallista luoda tai perustaa Euroopan syyttäjien virasta. Mehän kuulimme, miten paljon varoja menetetään Miten paljon me ja veronmaksajamme joka vuosi menettävät varoja tämän takia? Jäsenvaltiot eivät ole tarpeeksi tehokkaita petoksen torjunnassa. Vain kolmas osa kaikista näistä syytteistä menee syytte- tai näistä väitteistä menee syytteeseen panoon asti. Meidän pitää luoda riippumaton virasto, joka voi käydä tätä taistelua. Ja vain erillinen oma laitoksensa voi olla tehokas, jos luodaan jälleen uusi paperitiikeri, joka perustuu pelkästään koordinointiin, mikään ei tule muuttumaan. Euroopan syyttäjän virastoon Virasto tarvitsee oikeutuksensa ja tämän oikeutuksen saa Euroopan parlamentin avulla. Meidän pitää jakaa Olafin, Eurojustin, Europolin ja muiden virastojen työ järkevästi ja tämä, tämän pitää perustua Euroopan tuomioistuimen puitteisiin. Kiitos. Hyväksyttekö herra Zanilta sinisen kortin kysymyksen? Hyvä, kiitos. Herra Zani, teillä on puheenvuoro. Yes, you have the floor, Mr. Zani. Herra Zani, Kiitoksia puhemies, kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Minun kysymykseni on sellainen, joka olisin halunnut esittää Rova Kreslelle, mutta en silloin voinut sitä tehdä. Kunnes meillä on eurooppalainen syyttäjäviranomainen niin meillä, tai virasto, niin meillä tulee edelleen olemaan petoksia. Mutta jos maamme ja hallituksemme ovat mukana korruptiossa, joka pätee ainakin omaan maahan ja Fidesin. Ja ennen kuin meillä on tämä syyttäjävirasto, niin mitä aiotte tehdä näiden petosten osalta? Kiitoksia vastausta varten puoli minuuttia. Kiitos. Euroopan syyttäjän virasto erillisenä omalaatuisena virastonaan estäisi sellaiset tapaukset, joissa jäsenvaltiot eivät reagoi oikein jossa ne eivät torju siis korruptiota. 31 prosenttia Olafin suosituksista hoidetaan jäsenvaltioissa vain 31 prosenttia. Kysymys kuuluu, montako tapausta saadaan loppuun asti vietyä, luultavasti vähemmän kuin 31 prosenttia. Tästä syystä tarvitsemme tällaisen viraston. One... Kiitoksia. Seuraavaksi yhden minuutin puheenvuoro herra Niedermüller. Kiitoksia paljon puhemies, komission jäsen. Yksi aiemmista puhujista puhui asioita, joista en ole samaa mieltä. Hän sanoi, että tarvitsemme nopeasti syyttäjänviraston siksi, että monet jäsenvaltiot kamppailevat suurten vaikeuksien kanssa silloin, kun on kyse Euroopan unionin talousarvion varoista, korruptiosta, petoksista, kavaluksista ja että kaikki tällainen kähmintä ja korruptio ovat asioita, jotka rapauttavat kansalaisten luottamusta Euroopan yhteisöön. Kansalaiset eivät näe millään tavalla, että Eurooppa auttaisi heitä ja pääsisi tavoitteisiinsa. Me tarvitsemme epoa me tarvitsemme syyttäjän viraston, joka on täysin riippumaton jäsenvaltioiden toiminnasta, koska me tiedämme, että on lukuisia jäsenvaltioita, jotka eivät halua pitää kiinni yhdessä sovituista säännöistä, eivätkä ne täysin halua osallistua petosten vastaiseen taisteluun. Siksi me kerta kaikkien tarvitsemme syyttäjän viraston. Kiitoksia ja edustaja Stevens, yksi minuutti. Dank u wel, voorzitter, beste collega's puhemies, arvon kollegat. Minä haluan kyllä taistella tehokkaasti petoksia vastaan ja julkisten varojen väärinkäyttöä vastaan. Ei tämä tarkoita sitä, että me tarvitsemme eurooppalaista syyttäjän virastoa. ei yhteinen syyteenvirasto ole ratkaisu. Meillä on eurojasta, joka mahdollistaa yhteistyön oikeusviranomaisten välillä. Meillä on myöskin ULAF, petosten torjuntavirasto, ja muillakin tavalla pystyen puuttumaan petoksiin. Syyttäjän viraston perustaminen vain veisi veromaksien rahoja perussopimuksen artikla 26 selkeästi toteaa, että EUn pitää tehdä yhteistyötä eurojärjestelmän kautta. Sillä yksinkertaisesti todetaan, että PIF-direktiivi, joka on direktiivi, jossa käsitellään yhteisön talousarvion kohdistuvia rikoksia, pitäisi aina ottaa kolmikanta keskusteluiden kohteeksi. Niistä tästä täytyy päättää toiminten kesken. Nyt asia on nähty toiselta kantilta. Mitä hyötyä olisi siitä, että nyt syyttävirasto perustetaan ja toisaalta neuvoston pitäisi ottaa tässä kyllä parlamentin kautta huomioon. One and a half. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Dartmouth. Uh, just yesterday. Juuri eilen Ranskan presidentti paheksui Euroopan parlamentin jäseniä ja sanoi, että Ranska ei hyväksy parlamentin toimipaikan muutosta, joten tämä EU-karavaani Strasbourgiin ja sieltä pois taitaa nyt jatkoa. Tämä olisi ehkä sopiva tapaus tälle ehdotetulle Euroopan syyttäjän virastolle tutkia, mutta totta kai näin ei tapahdu. Euroopan, äh, anteeksi, Ranskan presidentti voi jatkaa tällaisia lausuntojaan. Tämä äh, halventaa demokratiaa. Ne, jotka loivat Lissabonin sopimukset, tiesivät, että Euroopan syyttäjävirasto ei olisi hyväksyttävissä jäsenvaltioiden hallitukselle, ja 14 jäsenvaltiota ovat ilmoittaneet äh, veto-oikeudestaan, mutta lauseke otettiin tuolloin sopimuksen mukaan, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat äh, tiiviimmän yhteistyön metodin kautta edetä. Tämä on todella hirvittävää, mutta tämä muistuttaa meitä siitä, että, että petoksien, petoksien takia menetetään yli kolme miljardia vuodessa EU-varoista. Tämä osoittaa, että EUsta on tullut parasiitti, loinen. EU e syö kansalaisten varoja ja tämä, nämä varat häviävät EUn sisäisen korruption takia. Tämä ehdotus ei ratkaisisi mitään, vaan tuhaisi yhä enemmän kansallista itsemääräämisvaltaa. Card, Hyväksyttekö sinisen kortin äh, edustaja Kressleltä? Olkaa hyvä, puoli minuuttia. Daphnes, oletteko valmis tunnustamaan, että Ranskan presidentti puolustaa eurooppalaista oikeutta perussopimusten valossa? Ja perussopimuksen lukee, että Strasbourg on parlamentin toimipaikka. Kyse on Albanian lainsäädännöstä ja sen, sen, siitä kiinni pitämisestä. Um, the, the, the, the... Kysymys oli tyypillinen, mutta yksi minun puolueeni kritiikin aihe on se, että eurooppalainen lainsäädäntö on Englannin lainsäädännön yläpuolella, vaikka Englannin järjestelmä on paljon parempi, se, joka on tosissaan Euroopan parlamentista, ja te olette tosissanne, minä en ole sillä, mielestäni tämä on ajan ja rahan haaskausta. On ihmeellistä, että nyt yhtäkkiä tuette Ranskan presidenttiä, joka haluaa jatkaa tällaista häpeällistä toimintaa. Olen pahoillani puoliminuuttinen suu kuluu jo ja yritämme olla hyvin demokraattisia puheaikojen jaossa. Kiitokset teille ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Mayer. Kiitoksia puhemies. Me maksamme rahaa Brysseliä, koska Bryssel käskee. Me säästämme, kun Bryssel käskee. Ja pian me ryhdymme syytet ja tutkintatoimiin, koska Bryssel näin käskee. Eurofiilin, uno, Eurofiilin unelma Euroopasta, Euroopasta Yhdysvalloista ei pitäydy enää siihen, että on eurooppalainen lippu, eurooppalainen raha ja eurooppalainen kansallislaulu on pian myöskin eurooppalainen syyttäjä. Toissijaisuus, ö, huolet sikseen huolimatta siitä, että jäsenvaltiot ovat vastustaneet, että on ryhdytty laajentamaan syyttäjänviraston toimivaltaa, vaikka syyttäjänvirasto ei ole olemassakaan. Meidän pitää nyt ö, tällaista tai sitä vastustaa. Syyte- ja poliisitoimet ovat kansalliseen toimivaltaan kuuluvia asioita. Ei ole mitään tekemistä EUn kanssa. Kyse on valtapelistä. Tässä halutaan Euroopan, perustaa Euroopan Yhdysvallata. Ja tämä on vastoin kansallisvaltio että ei kansallisvaltio ole enää tiilo Euroopassa. Minä toivon, että alkomaiset kollegat ainakin äänestävät tätä asiaa vastaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi yksi minuuttia. Edustaja Kinici. Grazie, Presidente. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Euroopan syyttäjäviraston perustaminen on yksi kunnianhimoisemmista ehdotuksista petoksen torjumiseksi eurooppalaisen talousarviovarojen osalta, joten kiitän Rouva Makoveita tästä tehdystä työstä. Parlamentti pitäisi varmistaa se, että sen ääni kuullaan. Meidän täytyy heti alusta lähtien tuoda esille se, mitä täytyy kunnioittaa, jotta nämä operaatiot voivat toimia tehokkaasti, tyydyttävästi. Syyttäjäviraston täytyy pystyä olemaan riippumaton muista instituutioista ja jäsenvaltioista. Meidän täytyy tämän lisäksi varmistaa se, että asianmukaista tutkintaa ja todistusten keräysmekanismit ovat olemassa ja että kaikessa täysin kunnioitetaan syytettyjen ja epäiltyjen kansalaisoikeuksia. Kiitoksia. Yksi minuutti Ujadovski w tej sprawie e, trzeba postępować z wielką delikatnością i jak powiedziałem w polemice z panem. hyvät naiset ja herrat kollegat kun on kyse keskustelusta herra Michel, tässä pitää täytyisi kunnioittaa jäsenvaltioiden perinteitä, niiden erilaisuutta ja oikeusjärjestelmää. Tästä syystä en voi hyväksyä Rova Mäköven mietintöä, koska mietintö menee täysin vastoin sitä, mihin minä uskon. Yhdeksän jäsenvaltiota on esittänyt keltaisen kortin ajatukselle perusta eurooppalainen syyttäjän virasto ja kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyys tarvitaan sen hyväksymisen suhteen huolimatta tässä mietinnössä peräänkuulutetaan sitä, että tämä erittäin keskitetty elin perustetaan, joka on jäsenvaltioiden yläpuolella. Eurooppalainen syytteen viranostoilla on kaksi kompetenssia. Ei kyse pelkästään petosten vastaista taistelusta, vaan niin ikään se pitäisi taistella rajat ylittävää rikollisuutta järjestettyä vastaan. Tämä on toinen askel tämän syyteenviraston rakennustyömaalla. Toinen vaihe tätä syyteenviraston toimintaa. Tähän suuntaan sitä halutaan viedä. Lopputuloksena olisi se, että Euroopan syyttävirastoa ei synny, koska se on liian keskitetty. Speaker for... Kiitoksia. Seuraavaksi yhden minuutin puheenvuoro edustaja Regner. Um, es wird jo yli kymmenen vuotta on puhuttu siitä, että olisi tarpeen, tarpeen todellakin harkita Euroopan syyttöjen virastoja. minä haluaisin muistuttaa tästä Kreikan maissitapauksesta. Euroopan tuomioistuin sanoi tuolloin, että Euroopan et, unionin etuja pitää suojella samalla tavalla kuin kansallisia etuja suojellaan. Eli ne ovat, nämä edut ovat samanarvoisia ja siksi Euroopan syyteen viraston perustaminen on itse asiassa looginen seuraus tästä periaatepäätöksestä. Minun mielestäni Euroopan unionin taloudellisia etuja pitää suojella ja korruptiota torjua ja sehän olisi vain loogista tässäkin parlamentissa. Ja haluaisin vielä muistuttaa Lissabonin sopimuksen oikeusperustasta. Siellä korostettiin, miten tärkeää on torjua talousrikoksia ja petoksia, ja Rova Makovei on tässä suhteessa tehnyt oikein hyvää työtä. Kiitos. Kiitoksia. Yksi minuutti, edustaja Jurek. Fundamentem Unii Europejskiej Kiitoksia, rouva puhemies. Kansallisvaltiot ovat eh, Euroopan unionin peruspilari. Ei tätä voida kyseenalaistaa, koska muuten kyseenalaistetaan meidän yhteistyömme. Me olemme nähneet, miten Euroopan unioni on muuttanut luonnettansa. Alussa yhteisenä välineenä oli kaupankäynti, nyt se on talousarvioväline. väline. Mitä tulee tähän syyttäjän viranomaiseen, syyttäjävirastoon, edellisetkin puhujat sanoivat, että artikla 86 perussopimuksesta tämä tuotiin esille, mutta samaisessa perussopimuksessa artikla 4 mahdollistaa tämän Euroopan syyteviraston toimivaltuuksien laajentamisen. Euroopan unionilla on paljon yhteisiä etuja. Jos liikaa luodaan tällaisia virastoja, niin per, todella tuhotaan yhteinen pohja. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensin yksi edustaja Voss. Vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich... Kiitos. Ensiksi haluaisin vielä todellakin vahvistaa Euroopan syyttäjän viraston perustaminen on tärkeää ja siksi aiomme tähän ryhtyä tässä koko, koko asiassa. Olisin halunnut kokonaiskonseptia, nimittäin että ei oteta pelkästään syyttäjän virastoa käyttöön, vaan katsotaan myös näitä yhteyksiä ja rakennetta, nimittäin mikä on Eurojustin rooli, tästä on ehdotus, mutta mitä tehdään Europolin ja Olafin suhteen, miten menettelyasiat hoidetaan, tämä kaikki ei ole nyt vielä tullut selväksi ja Siksi olisi ollut hienoa, jos olisi otettu tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa käyttöön. Olisi ollut hienoa, jos todellakin oltaisiin selvennetty koko prosessia. Se nyt tietenkään ei ole helppoa, kun ajatellaan parlamentin ja neuvoston yhteistyötä Eurojustin kohdalla. Um, our next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuuttia. Yksi minuutti edustaja Andersson. Virallisesti emme virota kantaa syytteen virastoon, koska meillä ei ole ollut tilaisuutta tutkia tarkalleen neuvoston tekemää ehdotusta, mutta periaatteessa argumentti asian puolesta on voimakas, mikäli kunnolliset turvatoimet saadaan käyttöön esimerkiksi syyttäjien riippumattomuuden osalta ja syytettyjen oikeuksien puolesta. Satoja miljoonia, jopa miljardeja menee hukkaan joka vuosi siksi, että Euroopan unionin talousarvion kohdistuu rikoksia. Ja toisin kuin aiemmin kuultiin, ystynyt kuningaskunta ei ota asiaa riittävän vakavasti, mikäli verrataan tilannetta siihen, että 38 asiaa on Saksan valtiolle toimitettu pelkästään neljä on toimitettu tutkimuksessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. On ikävää, että meillä ei ole kunnollisia tilastoja ja indikaattoreita EUn talousarvion kohdistuvista petoksista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se ajatus, että yhdistynyt kuningaskunta olisi tässä mallioppilas, ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Our next speaker for one... Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Roger Hofski. Bardzo pani przewodnicząca. Idea powołania prokuratu. Kiitoksia, arvoisa puhemies Ajatus siitä, että luodaan tällainen Euroopan syyttäjän virasto, osoittaa hyvin kieltäistä suuntausta Euroopan unionin sisällä. Yhä enemmän halutaan varoja, yhä vähemmän valvontaa. Euroopan unionin talousarvio edustaja, edustaa vain yhtä prosenttia BKTLstä ja Eurooppa Euroopalla tulee olemaan sataprosenttinen valta sen suhteen, mitä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tapahtuu. Minä en ole kyllä ollenkaan yhtä mieltä tällaisesta kehityskulusta ja muutoksesta. Uskon, että Euroopan unionin täytyy olla instituutio, jonka tavoitteena on auttaa kansalaisia – ja ojentaa käsi kansalaisten suuntaan eikä rankaista heitä. Tämän vuoksi minä en tue ajatusta Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta. En usko, että tässä pitäisi korvata tällaisella eurooppalaisella syyttäjävirastolla kansallisia virastoja. Kiitoksia edustaja Bilbao, yksi minuutti. Thank you. Gracias, presidenta. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin ilmaista tukemme Euroopan syyttäjäviraston perustamiselle, koska sen avulla voidaan tehokkaammin ja riippumattomammin viedä eteenpäin näitä korruptio- ja petossyytteitä. Minä ehdotan, että toimivaltuuteen otetaan myös rajat ylittävät rikokset ja kansainvälinen, kansainvälisen terrorismin rikokset. Jos todella haluamme riippumattomuutta, tuen komission esittämään rakennetta meidän täytyy pystyä estämään käsittämättömät veto-oikeudet Euroopan unionin varoihin liittyvien petosten ja terrorismitoimien osalta. Tämä toivoa, että Euroopan tasolla ei tapahdu sellaisia kauhuiksia kuin esimerkiksi Espanjassa on tapahtunut. Hallituksen lähellä olevat tahot ovat todella kauheita korruptiotapauksia tuoneet ja kansanpuolue on esimerkiksi pilottanut kaiken kirjanpitonsa. Meidän velvollisuutemme on säästää meidät tällaisilta petoksilta. One minute. Edustaja Javor. Elnök asszony, az európai költségvetést érintő és a határokon Kiitos. Me tarkastelemme nyt tässä asioita, jotka, joiden avulla voitaisiin puuttua rajat ylittävään rikollisuuteen ja petoksiin. Kaikki, jotka tukevat EUn lähentymistä, voivat tukea tätä. Valitettavasti jotkut jäsenvaltiot ovat yrittäneet estellä tätä, tätä äh, ehdotusta. Ne tekevät sen pelosta, sillä jotkut jäsenvaltiot pelkäävät tämän ehdotuksen seurauksia, sillä ne saattavat olla sekaantuneena itse petoksiin. Joten me tarvitsemme tällaisen verkostopohjan tai ver- verkostopohjaista syyttäjän virastoa ollaan tässä ehdotettu. Mielestäni tätä ei pitäisi hyväksyä, sillä se näyttää ehkä hyvältä paperilla, mutta se ei toimisi käytännössä. Ja sitten ALV-petokset ja niiden jättäminen pois. Mielestäni syyttäjän pitäisi kyllä niitäkin voida käsitellä. Eli parlamentin pitäisi todellakin hyväksyä tämä ehdotus ja luoda todellinen tehokas syyteenvirasto. Ja nyt äh, komission jäsen Jurova, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ladies and gentlemen, thank you. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos näistä mielipiteistä. Erityiskiitokset niille, jotka tukivat ja ilmaisivat tukeensa komission ehdotukselle Euroopan syyttäjäviraston luomisesta. Haluaisin vahvistaa teille sen, että korruptio ja petoksen torjunta on komission yksi poliittisista prioriteeteista, samoin omista prioriteeteistanne. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tarvitsemme riippumatonta EPOa niin, että saadaan harmonisoitu menettely ja oikeudenmukainen tutkinta Euroopan unionin varojen väärinkäytösten osalta ja saada myös konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin veronmaksajat ansaitsevat äh, tällaisen syyttäjäviraston, jolla turvataan eurooppalaisten yhteisten varojen käyttö. Kun otetaan nämä konservatiiviset arviot huomioon, niin puhuisin noin 1-2 miljardista eurosta vuosittain, jotka voitaisiin palauttaa Eh, eurooppalaiseen talousarvioon ja eh, niin, että näitä varoja voitaisiin uudelleen käyttää jäsenvaltioissa rehellisiin hankkeisiin, esimerkiksi rakennerahastoihin. Eh, täällä puhuttiin siitä, miten suuria rahamääriä voidaan turvata ja miten paljon Euroopan syyttäjävirasto sitten maksaisi. Uskon, että tätä saadaan hyvä kustannushyöty suhdeaikaiseksi. Me tarvitsemme Euroopan syyttäjäviraston, koska se on erityis, erityisinstituutio, instituutio, joka tekee yhteistyötä Olafin ja Eurojustin rinnalla. Herra Waff oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että tarvitaan tarkka tarkka kuvaus EPON, Olafin ja Eurojustin yhteistyön niin, että tämä voi toimia tehokkaalla tavalla. Työtä on vielä paljon tehtävänä. Meidän täytyy varmistaa selvä toimivaltuuksien jako kansallisella ja keskustasolla ja eri kantojen avoimuus eh, ja määräysten täytäntöönpano. Me olemme jo tuoneet esille ne ehdot ja kriteerit, jotka liittyvät Euroopan syyttäjän virastoon riippumattomuuteen ja sen henkilökunnan riippumattomuuteen. Luette oikein sanoessanne sen, että proseduraaliset oikeudet jäsenvaltioissa, niitä ei pidä tässä millään tavalla uhrata. Ne täytyy turvata myös Euroopan syyttäjäviraston toiminnassa. Sitten viittaus keltaisen kortin, jonka Euroopan syyttäjävirasto sai useilta jäsenvaltioilta ja parlamentilta, parlamentilta minä käsittelen näitä asioita, keltaisen kortin huolia, myös henkilökohtaisten vierailujen kautta ja yritän selittää eri tahoille sitä, miksi tämä ehdotus on tehty ja että tarkoituksena ei ole loukata toissijaisuusperiaatetta ja että kansallisten tuomioistuimen oikeudenkäyttö alueesta pidetään kiinni. Minua, minä olen saanut varsin myönteisiä reaktioita jäsenvaltioista ja kansallisista parlamenteista ja toivon, että tällaisen vahvistetun yhteydenpidon kautta me pystymme pääsemään siihen johtopäätökseen, että subsidiaariperiaatteita ei ole loukattu. Vielä kerran, hyvät naiset ja herrat, kiitän teitä tästä keskustelusta ja pyytäisin teitä, että huomisessa äänestyksessä puoltaisitte Euroopan viraston perustamisehdotusta. Final word. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja sitten vielä loppusanat kahdeksi minuutiksi esittelijä Makoveille, olkaa hyvä. Tämä on ollut diskussie foarte interesant. Kiitos. Tämä keskustelu oli oikein mielenkiintoinen. Yritän nyt vastata muutamaan muutaman huomioon. Ensinnäkin vielä retorinen kysymys. Olen saanut tällaisia tietoja. Jäsenvaltiot, jotka vastustavat syteen virastoa, virastoa tai jotkut poliittiset puolueet, jotka sitä vastustavat, miten paljon ne ovat omien tutkintojen takia pystyneet takaisin perimään varoja, ovatko ne, ovatko ne saaneet paljon varoja takaisin. Ehkä ne eivät halua ollenkaan, että tutkitaan, ovatko, onko varoja käytetty oikein vai ei. Ja sitten toiseksi, toinen seikka, joka on hyvin tärkeä tässä syyteenvirastossa, EUn kansalaisten verorahat on laitettu yhteiseen kukkaroon. Ja Siksi meidän pitää kaikkien suojella näitä verovaroja. Jos yhdessä jäsenvaltioissa tutkinta toimii hyvin ja tapaukset saadaan loppuun vietyä ja taas toisissa, toisessa jäsenvaltiossa ei, se tarkoittaa sitä, että niiltä kansalaisilta varastetaan verovaroja, joiden oikeusjärjestelmä toimii hyvin. Tämän haluaisin todeta ennen kaikkea niille kollegoille, jotka käyttivät tätä argumentteja. Monet kollegat sanovat, että no meidän jäsenvaltioissamme tutkitaan asiat jo hyvin. No se on, on hyvä, se on totta, mutta toisissa jäsenvaltioissa on ongelmia. Kolmanneksi, syyteenviraston riippumattomuus politiikasta. Herra Negrescu viittasi tähän. Hän halusi ilmeisesti korostaa sitä, että tämä periaate on todella tärkeää hänelle Romaniassa. Äänestetään parlamentissa aivan päinvastoin. Eli syteenviraston pitää olla riippumaton, Euroopan syteenviraston pitää olla riippumaton sekä jäsenvaltioista että muista tahoista. Ja tämä on mainittu mietinnössäkin. Tätä halusin vielä painottaa. Ja vielä neljänneksi myös rikokset, jotka liittyvät arvonlisäveroon ja petokset jäsenehdokasmaissa ja muissa maissa, jotka saavat EU-varoja, niitäkin pitää tutkia. Meidän pitää olla kunnianhimoisia, kun suojelemme EUn varoja. Kiitos. Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt tämä keskustelu päättyy ja ennen kuin siirrymme seuraavalle